No niin, hyvät kollegat, pyydän teitä nyt istumaan paikoillenne, jotta voimme aloittaa kokoustyöskentelyn. Jatkamme kokousta. Eilen aloitimme tämän kokouksen. Kiitän eh, kollegaa, joka eilen veti kokousta, ja minä otan nyt sitten puheenjohtajan Nuijan käteeni. Me eilen tiistaina saimme myös, eilen myös keskustelimme Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kerron tuloksista ja miten ne liittyvät Euroopan asioihin Kiitos teidän ymmärryksestäni ja kiitos kollega Sarvamaalle, joka todella tuurasi siis minua erittäin ansiokkaasti eilen. Me aloitimme kokouksen 9.30. Voin kertoa teille, että on, meillä on jo nimeämisiä siitä, mikä olisi parlamentin kanta monivuotisen rahoituskehyksen 2020 jälkeen. Meillä on mietintöjen vahvistukset myös. Albrichter ja eurooppalaisen omien varojen järjestelmän uudistaminen vahvistamme Lewandowskin ja Depreen esittelijöiksi. Ja sitten me myös päätimme siitä, perustetaan työryhmä budjettiproseduuria varten sisäistä käsittelyä, eli kun valmistellaan parlamentin budjettia. Tässä työryhmässä tulevat olemaan kaksi edustajaa EPPstä ja SD-ryhmästä Muut ryhmät määrittelevät yhden edustajan omasta ryhmästä, eli ne, jotka ovat jo olleet esittelijöinä aiemmin. Sen jälkeen, kun tämä lainsäädäntö käynnistyisi, niin nämä esittelijät voisivat olla omien ryhmiensä nimeämiä edustajia. Ja Aivan varmasti saan lähipäivinä tietooni niin nämä nimet. Kiitän teitä etukäteen tästä nimeämisprosessin käynnistämisestä. Ja nyt välittömästi annan puheenvuoron edustaja Sarvamaalle, joka puhuu meille globalisaatiorahastosta toimista Suomessa Nokia Network Systemsissa. Ole hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Tässä sitä taas ollaan, valitettavasti. Tämä on nyt kolmas kerta, kun tieto- ja viestintäalan hakemus tulee Suomesta, Suomi edustaa nyt kaik, ö, yhtä viidessä kaikesta IKT-alan hakemuksista globalisaatiorahastosta. Globaalista rahasto on ollut 15 hakemusta tähän asti IKT-alalla ja kolme niistä on tullut Suomesta. Suomi on pieni maa, mutta se on ollut jättiläinen teknologian alalla ja siitä syystä olemme nyt tässä tilanteessa. Nokia Network Systems irtisanoi 945 työntekijää ja näistä 945 työntekijästä 821 on edunsaaja kelpoinen tähän näihin rahastojen varoihin ja kuten säännöt EGFssä sanovat, se kattaa 60 prosenttia näistä kuluista, eli 2,6 miljoonaa euroa tästä 4,4 miljoonasta kokonaisuudessaan. Tämä hoidetaan sillä tavalla käytännössä, että luodaan työ- ja elinkeinoministeriössä työryhmä, joka tapaa kaikkia sidosryhmiä ja tässä tapauksessa myös työntekijöitä. Ja ne luovat paketin henkilökohtaisia palveluita ja budjetin näkökulmasta meidän intressimme mukaista ja talousarvion valvonnan mukaista on katsoa tarkalleen, miten näitä varoja käytetään. Tässä tapauksessa ja Suomen hakemuksen tapauksessa on korostettu paljon uudelleen kouluttautumista, uusien pätevyyksien antamusta näille työntekijöille, sillä on kyllä pysäyttävää lukea näitä tilastoja. 21 prosenttia näistä irtisanotuista, eli näistä 945 henkilöstä, 21 prosenttia näistä oli 55-vuotiaita tai vanhempia. Heillä on kyllä vaikeuksia löytää uusi työpaikka. Eli juuri tässä kohtaa me haluamme rahaston varaja käytettävän ja näin yritetäänkin tehdä. Eli tässä korostetaan paljon uudelleen kouluttautumista, uusien taitojen oppimista ja loput menevät sellaisiin toimiin kuin valmistelutoimet, yrittäjyyspalvelut. Ja on hyvä myös huomata, että EURES-verkostoa käytetään Suomessa tätä varten. Eli kaiken kaikkiaan uudelleen työllistämistoimet aloitettiin jo ennen hakemuksen jättämistä globalisaatiorahastolle, eli jo ennen EU-rahoituksen hakemista jäsenvaltio on antanut kaikki tarvittavat lisätiedot hakemuksesta viivästyksettä, eli viivästyksettä, että käsittääkseni siis tässä ei ole ongelmia. Empel tietysti antaa lausunnon ja olemme tällä kertaa kuulleet huhuja, että saattaa tulla jotain poikkeuksellista. Ottaen huomioon, että tätä varten on oikeastaan jo rutiini olemassa, mutta katsotaan miten käy. Tarkistusten jättämisen määräaika on 28. päivä, eli perjantai. Kolmen päivän päästä siis perjantaina keskipäivällä on määräaika. Kiitos Saruma ja edustaja Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Suomea, kun se sujuu paremmin. Ymmärrättekin minua. Eli nyt käsittelemme siis kolmatta kertaa hakemusta, joka koskee Suomen ICT-alaa, kuten jo kävi ilmi raportoija Sarvamaan esityksestä. Täytyy sanoa myös, että en haluaisi olla tässä tilanteessa, mutta näin on käynyt ja, ja hakemus on täällä ja, ja se täyttää asetetut kriteerit, joten tuki voidaan ja se tulee, tulee myöntää. Tämä teknologiayhtiö Nokian romahdus on ollut Suomen suurin yksittäinen yrityselämän murhenäytelmä ja se on koskettanut tuhansia suomalaisia eri puolilla Suomea ja koskettaa siis tänäkin päivänä. Ja tämä Euroopan globalisaatiorahastohan on perustettu auttamaan maailmankaupan muutosten ja maailmanlaajuisten rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömyksi jääneitä työllistymään ja hankkimaan uusia taitoja. Ja nyt siis entisten Nokian työntekijöiden tulee saada uusia taitoja ja uusia työpaikkoja ja tähän tätä rahaa nyt sitten käytetään. Mutta puheenjohtaja, herättäisin kuitenkin kysymyksen siitä ihan yleisesti ja tulevaisuudessa, että on syytä miettiä, onko rahojen kierrättäminen EUn kautta tehokkainta ja vaikuttavinta. Ja joka tapauksessa meidän pitää erittäin tarkasti seurata tämä globalisaatiorahaston tuella toteutettavien hankkeiden vaikuttavuutta ja erityistä huomiota on kiinnitettävä näiden työttömäksi jääneiden taitojen kehittämiseen ja, ja saako nimenomaan tämän rahaston kautta näitä lisätaitoja ja työpaikkoja, vaan saisiko ne muutenkin, ja tämä on tätä rahan kierrätästä. Mutta että tämä hakemus täyttää tuen saamiselle asetetut kriteerit ja puollan sitä. Tuki tulee myöntää. Kiitos. Tämä kirjattiin ylös. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tästä. Jos näitä varoja voitaisiin toteuttaa ennen irtisanomisia, jotta yritykset voisivat sopeutua tähän globalisaatiopolitiikkaan, niin siinä oli todellista edistystä, koska nyt täytyy aina odottaa, että joukkoirtosanomiset toteutuvat ja sitten otetaan rahastot, varastot käyttöön. Edustaja Saromaa sanoi, että tarkistukset tulee jättää ennen puolta päivää mm, tämän viikon perjantaina. Äänestämme budjettivaliokunnassa tästä 11. toukokuuta ja täysistunnossa 16. toukokuuta. 27. päivä maaliskuuta meidän valiokuntamme hyväksyi kaksi lainsäädännöllistä mietintöä, jotka liittyvät EIPn ulkoisiin valtuuksiin, lainanantovaltuuksiin ja ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahastoon. Eli me olemme nyt trilogivaiheessa. Meidän valiokuntamme on myös päättänyt enemmistöllä käynnistää neuvottelut tältä pohjalta. Eli näistä äänestyksistä, joka perustuu artiklaan 69 parlamentin työjärjestyksestä. Jokaisen trilogin jälkeen esittelijä, työryhmän puheenjohtaja tekevät tästä selonteon seuraavassa ää, toimivaltaisen valiokunnan kokouksessa ja minä ehdotan näin, että me voisimme kuunnella edustaja Muuresan ja edustaja Gardia Sabalia, jotta he kertoisivat meille tästä ensimmäisen trilogin tapahtumista, joka pidettiin 12. huhtikuuta. Gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja Moresan ei pystynyt tulemaan tänne tänään, miten minä teen nyt selkoa tästä kokouksesta, joka pidettiin viime keskiviikkona 12 mm, äh, huhtikuuta juuri ennen pääsiäislomaa. Meillä oli ensimmäinen kokous, joka oli hyvin äh, <clears throat> produktiivinen. Se oli ihan ensimmäinen kerta, kun me puhuimme Maltan puheenjohtajakauden aikana tästä mietinnöstä EIPn ulkoisista, ulkoisista toimivaltuuksista ja näistä teemoista me halusimme käynnistää keskustelun vähän yleisluontoisemmalla poliittisella linjalla, ja, jotta voisimme sitten sen jälkeen edetä seuraavassa trilogissa artiklakohtaisesti näistä, näissä kymmenessä erityisteemassa. Me päätimme, että neljä niistä voitaisiin, neljä niistä voitaisiin tutkia teknisesti ja sen jälkeen, koska poliittisesta puolesta olimme yhtä mieltä, niin Ensimmäinen oli PK-yrityksen kansainvälistäminen, kaikki mikä liittyy yhdenvertaisuuspolitiikkaan ja uusi tavoite, joka on tämän EIPn ulkoiset toimivaltuudet. Ja neljäs tavoite liittyy maahanmuuttopolitiikkaan ja pakolaisiin ja myös avoimuuteen ja reportingin raportointiin. Nämä neljä teemaa olivat meillä keskeisiä pääsimme niistä poliittiseen sopuun, eli niitä voidaan sitten käsitellä teknisesti ja se tekninen työ on jo käynnistynyt. Usein, usein luulla, että poliittinen keskustelu riittää ja sitten päästään sopuun ja sitten vaan lähdetään toteuttamaan sitä tekstimuodossa, mutta näyttää siltä, että pitää työstää näitä teemoja aika paljon enemmän, mikä liittyy ainakin avoimuuteen ja reporting-teemaan. Siellä on myös teknisiä aspekteja, joihin pitää puuttua vielä uudemman kerran poliittisemmalla linjauksella. Me kävimme erittäin mielenkiintoista mielenkiintoisen keskustelun ilmastonmuutoksesta. Kolme toimielintä ovat siitä samaa mieltä, että yhdy, yksi tavoitteista on ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, mutta pitäisi päästä sopuun, miten me todella toteutamme tämän taistelun ja mitä toimintaa tulee rahoittaa ja mille, mille sektorille annetaan enemmän potentiaalia neuvostosta. Meidän täytyy muistaa, että olemme pyytäneet subventioita, olemme käynnistäneet hankkeita ja, ja ne pitää saada myös EIPn, sille pitää saada myös EIPn pankin hyväksyntä. Jos tämä rahoitus onnistuu, niin sitten se ei ole niin vaikeata, mutta tämä oli meille yksi prioriteeteista ja yksi maahanmuuton liikkeen syystä, eli ilmastonmuutosta. Emme me hylkää, emmekä unohda, emmekä sen rahoitusta tai kaikkiin siihen liittyvien projektien rahoitusta me ei siis parlamentti missään nimessä aio unohtaa tai hylätä tätä teemaa. Me puhuimme myös joustavuudesta, joka on yksi suurista huolenaiheista neuvostossa. Me sanoimme, että parlamentista äh, meillä ei ollut ollut riittävästi aikaa keskustella tästä syvällisesti. Sitä tulemme käsittelemään enemmän seuraavassa kokouksessamme. Ja tietysti sitten kaikista nämä vähän okaisimmat aiheet, joista joita pitää työstää seuraavien kuukausien aikana, ovat teemoja, jotka liittyvät verotukseen, verokiertoon, vero mm, myös erilaisiin oikeuskäytäntöihin, joissa ei ole riittävästi yhteistyötä, mutta myös erittäin aggressiiviseen verotuspolitiikkaan. Toimielimet voivat kuitenkin olla samoilla linjoilla, kuitenkin löytyy vähän eroavaisuuksia, mitä voidaan tehdä ja miten pitää tehdä ja myös on aika paljon eroavaisuuksia tällä hetkellä. Laa, jos ajatellaan juridiikkaa, miten juridisesti, miten me voimme jotakin laittaa mustaan valkoiselle mustavalkoisella juridisesti toimielinten pitäisi tehdä tässä enemmän yhteistyötä ja käydä todellista keskustelua siitä, mikä on mielenkiintoista ja juridisesti asianmukaista, jotta päästäisiin sopuun. Verot teema nousi hyvin vahvasti esille. Se on ongelmallinen. Se on tavallaan ehkä lisä, koska me tulemme puhumaan tästä se kolmessa mietinnössä EIPn ulkoisista toimivaltuuksista. Ja tästä, mehän hyväksyimme tästä tekstin eilen ja huomenna sitten käynnistämme neuvottelut Junckerin ohjelmasta. Olisi mielenkiintoista, jos me löytäisimme hyvän tavan koordinoida neuvotteluja näistä kolmesta mietinnöstä, jotka liittyvät tähän samaan teemaan. Se tuli jo esille jonkin verran trilogissa, koska se koskettaa kolmea erilaista mietintöä. Meillä on yhdet ainoat neuvottelut ja sen takia se pitää pystyä sijoittamaan näihin kolmeen mietintöön, ja tämä oli erittäin, erittäin alustava keskustelu. Sitten käytiin myös keskustelua siitä, kuka on vastuussa rahastojen hoitamisesta. Parlamentti ja komissio kumpainenkin puolustavat näiden rahastojen hoitamista, nimenomaan varojen hoitamista. Komissionhan se pitäisi olla, mutta tällä hetkellä neuvosto on sitä mieltä, että se jää EIPn hoitoon me haluaisimme edetä hieman enemmän ja ehkä puheenjohtajakauden aikana nähdään vähän enemmän vaivaan, että voimme siirtää tämän varojen hoitamisen komissiolle, jotta voisimme edetä siinä, mitä komissio tulevaisuudessa tulee ehdottamaan, eli olisi yksi ainut takurahaston hoitaja ja hoitopiste. Eli tämä oli yksi vaikeimmista teemakokonaisuuksista ja toivottavasti pääsemme siitä jatkossa sopuun. Tässä oli kyse erilaisista katoista ja tulonsiirroista. Me, me, meidän täytyisi päästä sopuun lopullisesta summasta ja korostimme parlamentista käsin, että meillä oli ensinnäkin neuvottelumandaatit, jotka ovat hyvin vahvat tästä teemasta ja toisekseen oli ihan ilmiselvästi välttämätöntä laajentaa tätä tai nostaa tätä kattoa, EIPn ulkoisten toimivaltuuksien kattoa vähän on rahaa kaikkeen siihen, mitä pitäisi ja halutaisiin tehdä. Pieni budjettivaivannake voisi nostaa aika kovastikin ja aika paljonkin investointeja niihin maihin, joihin EIPn ulkoinen toiminta tällä hetkellä suuntautuu. Me halusimme vähän painostaa ja vaatia neuvostoa, että se ajattelisi, mitä mahdollisuuksia olisi nostaa näitä eh, ulko, ulkoisten toimivaltuuksien kattoa. Me myös olemme siis ainakin parlamentin puolesta hyväksyneet vastikään monivuotisen rahoituskehyksen ja silloin voitaisiin käyttää tätä Global Margin Commitment käyttääkseni tätä termiä, jotta voisimme parantaa työllisyystilannetta, turvallisuustilannetta ja koko maahanmuuttopolitiikkatilannetta. Se olisi yksi mahdollisuus. Tässä oli ensimmäinen keskustelu mielipiteiden vaihto. Emme käyneet läpi mm, artikla artiklalta, koska tämä oli ensimmäinen tapaaminen keskustelu. Siellä oli ihan riittävästi aihetta ja puhetta ja keskustelua. Ja siellä oli kovin painaviakin teemoja käsittelyssä seuraavassa trilogissa tämän viikon torstaina, ellen erehdy. Me jatkamme tätä työtä ja äh, silloin me jatkamme trilogiaa ja otamme ehkä enemmän esille jotakin näistä teemoista ja rupeamme käymään läpi tarkemmin artikla artiklalta sitä, mitä, mm, sitä miten voitaisiin päästä sopuun konkreettisemmin neuvoston ja parlamentin välillä ja, ja katsomme, mitkä ovat äh, ne ne, tre, ne teemat, joita käsitellään enemmän seuraavassa trilogissa. Siinä kaikki. Merci, merci Eder. Kiitos Eder. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Kiittääkseen myös Eideriä hänen tästä vahvasta sitoumuksestaan ja tehokkuudestaan. Eipä näy käsiä eikä näy kuulu kysymyksiä. No sitten odotamme seuraavaa tiedonantoa häneltä. Alors, nous allons suspendre quelques instants, car nous devons attendre. Me keskeytämme hetkeksi kokouksen. Odotamme, että kollega Muresan pääsee paikalle seurantaryhmän kokousta. Ei liene syytä huoleen. Hän on tulossa tien päällä tullakseen tänne. Olemme saaneet tällaista tietoa. Eli keskeytämme muutamaksi minuutiksi nyt kokouksen.